jossakin osissa mietintöjä sitten, tai vahvistetaan niitä osia, jotka heikentyvät jossakin toisissa osioissa. Esimerkiksi nyt jos puhutaan henkilöstövoimavaroista tai sitten tieteen keskeisestä asemasta ja, ja pk-yrityksien työskentelyolosuhteista ja työehdoista. Terese otti esille ja Christian ja monet muutkin ottivat jo tässä niitä seikoja esille. Mm. PK-yritysten osalta. No sitten hajauttaminen. Uskoisin, että pitäisi perustaa sellainen eurooppalainen väline, joka tukee koko Eurooppaa, myöskin uusia vastaliittyneitä maita, Etelä-Euroopan maita, joiden ei pitäisi jäädä syrjään kehityksessä verrattuna keskeisiin Euroopan valtoihin tutkimus ja innovaatio ja niihin kohdistuvat investoinnit eivät pitäisi keskittyä vain tietyille alueille. Ja tästä kommentteja jo esitettiinkin. No sitten kollega Madurel otti esille myöskin ongelmia, jotka liittyvät humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet. Olen täysin samaa mieltä, että niitä täytyy vahvistaa ja niiden asemaa täytyy korostaa. ja Marie Curie-ohjelman puitteissa annettava rahoitus on tärkeätä. Näyttäisi siltä, että 2013 rahoitusta ollaan puristamassa aivan minimiinsä toisin kuin tarve olisi. Sitten on muitakin aspekteja, joita on otettu asetuksen myötä esille, kuten kollega Lambert puheenvuorossaan totesin ja Muistutan välittömästi tässä nyt tästä sidoksesta, joka innovaation ja kaikkien näiden välineiden välillä pitäisi olla. Pitäisi määritellä tarkasti, millä tavalla halutaan yhdistää eri toimielimille asetetut toimintavaatimukset ja sitten taas osallistuville tahoille langetetut velvoitteet. No sitten sijoituksista sanottakoon muutama sana investoinneista. Strategia, strateginen lähestymistapa on keskeistä ja lähestymistavan täytyy olla hyvin jäsennelty sekä koko prosessia täytyy hallinnoida tehokkaasti do EIT ancorada eh, numa... EITn keskeinen rooli on huomioitava. Täytyy kysyä, että onko kyseessä vain osaamisen innovaatioyhteisöhankkeiden eli näiden ki 7 eh, summa vai jotakin suurempaa, kun puhutaan EITstä. Ja kollega Carvalho viittasikin tässä jo tähän instituuttiin sellaisena tekijänä, jota pitäisi käyttää ikään kuin katalyyttinä, jotta voitaisiin modernisoida Euroopan tasolla yliopistoja. Yliopistoelämän modernisointi olisi tarpeen, jotta saataisiin aikaiseksi enemmän yhteneväisyyttä ja jotta eri tieteen alat voisivat tehdä läheisempää yhteistyötä. No minkälainen tehtävä tälle instituutiolle, instituutille pitäisi antaa? Täytyy miettiä, kuinka joustava sen pitäisi olla. Ja toisaalta toisena vastapuolina on sen itsenäisyys. Ja haluaisinkin kysyä, kuinka tämä joustavuusvaatimus lähdetään jäsentämään. ettei se johtaisi vähempään avoimuuteen, vähempään vastuullisuuteen ja myöskään vähempään, vä, vähempään rahoitukseen. Mielestäni, jotta se toimisi, tarvitaan täyttä avoimuutta kaikissa näissä aspekteissa. Uusimmat välineet tunnemme tietysti kaikkein parhaiten, mutta meillä on vielä joitakin epäilyksiä niiden suhteen. EITn roolista on saatava tarkempi selvyys joka tapauksessa, jotta voisimme kohdentaa energiamme paremmin. Sitten vielä ottaisin esille erään toisen aspektin, joka on tullut esille innovaation, tiedon ja tutkimuslaitosten ja yksityissektorin ja eri muiden toimijoiden mukanaolon suhteen. Tässä kolmiossa, osaamiskolmiossa tai innovaatiokolmiossa voidaan katsoa olevan mukana myöskin paikallis- ja alueelliset toimijat. Filip mainitsi tämän dimension merkittävyyttä. Ja on tärkeää tässä korostaa, että myöskin nousevat alueet otettaisiin mukaan kehitysprosessiin. Mikä EITstä tekee sitten erityisen. Minun mielestäni sen pitäisi olla koulutus, koulutustoiminta ja sen tarjoama lisäarvo, joka kaiken, jonka kaiken pitäisi tähdätä innovaatioon ja huippuosaamisen edistämiseen. Samanaikaisesti on pyrittävä antamaan vastauksia suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja millä tavalla sitten EIT, EIT tässä suhteessa erottuu muista toimintatavoista. EIT ei voi olla minkäänlainen minipaketti, vaan sen täytyy olla riittävän suuri toimija. Ja minun mielestäni tämä on se, joka sen erottaa muista toimijoista. Koulutuksen ja sivistyksen tarjoajana. Olen samaa mieltä monista asioista, joita kollegat ovat ottaneet tässä esille, mutta niitä täytyy vielä syventää ja niistä keskustella lisää tulevissa kokouksissa. Mitä tulee EIT vielä? Ja ottaen huomioon myöskin paikallistason toiminnan, niin on mainittava, että meidän ei pidä rajoittautua puhumaan vain kolmesta tai kuudesta tai yhdeksästä osaamis- ja innovaatioyhteisöstä, vaan meidän täytyisi puhua laajemmin siitä, mitä tämä EIT voisi tehdä sekä suurten että pienten alueiden suhteen, keskeisten ja periferisten alueiden suhteen. Ja se tärkein asia pitäisi olla Euroopan kohesion edistäminen. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Matias. Sitten aloitetaan puheenvuorot. Minulla on nyt 11 puheenvuoropyyntöä ja minä pistäisin tässä vaiheessa listan kiinni, ellei nyt muita vielä ole puhuja halu, pu, puhumishaluisia paikalla. No niin, aloitetaan sitten kollega Gutierrez Cortins, kaksi ja puoli minuuttia per henkilö, koska muuten emme ehdi. Pysykää ajassa, olkaa hyvä. Kiitos. Eller. Um, ähm, Hetkinen, Eller vielä. That precisely leads to... Siis kysymys, juuri tämä johtaa nyt tähän ongelmaan. Minä esittelijänä haluaisin kovin mielelläni kuulla SD-ryhmän varjoesittelijän kannan omaan mietintööni, vaikka minulle täällä nyt sitten kerrotaan kaiken näköistä mukavaa, niin koska me nyt haluamme tällaisen yhteistyön tähän taustalle, niin minun mielestäni jokaisen mietinnön esittelijän ja varjoesittelijöiden tulisi voida todella käydä kunnon keskustelua. Ymmärrän, että meillä on täällä puhujalista, mutta rakenteellisesti tämä ei toimi, jos ei ole keskustelua esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja, äh, niin, kollega, jos sallitte, niin selitän. Minulla on tässä nyt kolme varjoesittelijää järjestyksessä, jotka pyysivät puheenvuoroa, eli Ford, Roy ja Johnson. Nämä kolme ovat pyytäneet puheenvuoroa ja muut kollegat, varjoesittelijät, eivät ole missään järjestyksessä. Gutierrez pyysi jo ennen istuntoa pientä puheenvuoroa, koska hän joutuu lähtemään ja olin päättänyt, että sallisin hänen nyt käyttää sitten puheenvuoron tässä vaiheessa. Jos se teille vain suinkin sopii, niin kuulisimme kollega Gutierrezia pari minuutin ajan ja sen jälkeen aloitamme varjoesittelijöistä. Ja minulla on kolme kirjo- nimensä ilmoittanutta varjoesittelijää tällä listalla. Kiitos oikein paljon. Minä todella en nyt voinut toimia toisin, koska minulla on tapaaminen komission jäsenen kanssa aivan kohta. Olen tutkinut hyvin pitkään ja hartaasti tätä ohjelmaa ja myös seitsemättä puiteohjelmaa ja miten, miten sen kanssa kävi. Minua huolestuttaa nyt se, että siirtyvätkö entisen seitsemännen puiteohjelman ongelmat ja puutteet myös tähän uuteen ohjelmaan. Tämä on mielestäni huolestuttavaa. En minä halua tässä olla kielteinen ja, ja synkkä, mutta mielestäni tässä on monta tyhjiötä ja näin pyritään integroimaan ja pyritään olemaan johdonmukaisia ja tässä on paljon myönteistäkin, mutta nostan esiin nyt ne kolme neljä asiaa, jotka minua huolestuttavat tässä ehdotuksessa. Olen täysin samaa mieltä Rova Rieran kanssa, että inhimillisten voimavarojen kysymys on vielä ratkaisematta. Se on täysin ratkaisematta ja tämä on erittäin vakava asia, koska siinä tapauksessa kun hajautetaan ja ei ole todettu, ja Barrosohan jo totesi tämän lainsäädäntökauden alussa tämän, niin, on, niin tämähän koskee monia muitakin äh, pääosastoja kuin tutkimuspääosastoa ja tässä on tapahtunut hyvin paljon hajannusta ja hajauttamista. Ajatellaan vaikkapa tutkimusohjelma Mari, Mari Kurita. Tässähän oli se ajatus, että monet Äh, stipendit on sidottu näihin tiettyihin ohjelmiin, niin jos me, sitten me haluamme, että yritykset ovat mukana ja näin ollen nämä äh, tutkijat joutuvat äh, tekemään hyvin paljon työtä esimerkiksi tietyn tutkimushankkeen puitteissa, vaikkapa kirjoittamaan väitöskirjansa tietystä hankkeesta. Tämä on tällainen amerikkalainen malli ja mielestäni tässä – täytyisi myös avata ovet muiden tutkijoille, niin kuin Yhdysvallatkin on tehnyt, niin että uusia aivoja, uusia tutkijoita tulisi unioniin esimerkiksi Aasiasta. Minua huolestuttaa muuten tässä hajauttamisessa myös se, että ohjelmien seuranta, johdonmukaisuuden seuranta ja laadun seuranta eivät toteudu. Ja tämä on tutkimuspääosastolla huolestuttanut hyvin monia ja turhauttanut hyvin monia. Liitteessä yksi, kun puhutaan näistä huippuyksiköistä, minun mielestäni tätä Ehm, huippuyksikkömääritelmää käsitettä tulisi määritellä entistä paremmin. Siis tällä ohjelmalla on valtavia mahdollisuuksia, sen koordinaatiolla on valta, valtavia mahdollisuuksia. Kun katsotaan vaikkapa eh, yliopistojen mahdollisuuksia, niiden täytyisi saada eh, lisää rahoitusta ja näin ne voisivat käsitellä sellaisiakin kysymyksiä, jotka nyt jäävät ulkopuolelle, mutta ovat erityisohjelmien piirissä. Kiitos. Kiitoksia kollega Gutierrez ja sitten kollega Ford. Hi, it's Mrs. Ford. Rova Ford. Yritän puhua lyhyesti. Kun ajatellaan esittelijän kommentteja, ensinnäkin budjetin koosta, olen Ellerin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy yhdessä keskustella tästä suhteessa monivuotisen rahoituskehykseen. Ja sitten kommentti tasapainoisesta budjetista. Totta kai on oltava pitkän aikavälin tutkimusta ja tarvitaan kannustimia tutkimukselle tästä näkökulmasta. No sitten tavoitteet, päätavoitteet. On hyvin tärkeää, että tilivelvollisuutta on aivan niin kuin Lambert totesi, mutta ovatkohan nämä tavoitteet kovinkaan hyödyllisiä? Jos vaikkapa on patenttitavoite, joskus patentin odottaminen odotusaikanakin täytyy ajatukset avata ja välittää muulle tutkimusyhteisölle. Kyllä totta kai tarvitaan tilivelvollisuutta. No sitten Excellence, osaamiskeskukset, tästä olen samaa mieltä Karvaljon kanssa. On oltava varmoja siitä, että osaaminen ylettyy kaikkiin kolmeen pilariin. Niiden osallistumista ei, saada sul, ei saa sulkea. Esimerkiksi yliopistojen on voitava osallistua myös teolliseen johtajuuteen ja sitä käsittelevän ongelman, ohjelman. Sitten myös Stairway to Excellence, huippuosaamisen hanke liittyy myös näihin kaikkiin. Yksityistä sektoria on myös rohkaistava enemmän. Osaltaan tämä liittyy yksinkertaistamiseen ja osaltaan pekoyrityksiin. Olen ainut henkilö omasta ryhmästäni, joka käyttää puheenvuoron, joten haluan kyllä puhua tämän asian valmiiksi. Viime viikolla kolme komissaaria äh, saivat tietonsa sen, että omalla alueella niin siellä monet yritykset ovat sulkemassa ovensa, koska rahoitusta odotellaan eu hankkeista. He ovat saaneet kirjeitä ja mitä vastausta ei ole tullut. PK-yritysten on saatava rahoitusta, jos ne osallistuvat näihin ohjelmiin. Budjetin parantumistilanne toki pannaan merkille, mutta miten sitten EIT pystyy vastaanottamaan tämän paranevan tilanteen. Täytyy varmistaa, että kustannustehokkaasti on myös mahdollisuus, on vastaanottokykyä, jolla hyödyntää tämä lisääntyvä budjetti. Sitten on erilaisia lähteitä tieteen teolle ja erilaisia rahalähteitä myös niin kuin Carvalho ehdotti, kenties tiettyjä laitekustannuksia voitaisiin siirtää suoriin kustannuksiin. Ratkaiseeko tämä sitten ongelma vai pitäisikö katsoa tiet, tiettyjen tutkimusorganisaatioiden suoria kuluja. Varmasti voimme perehtyä tähän vielä Ellerin kanssa ja katsoa osallistumissääntöjen yksityiskohtia. Grazie. Kiitokset kollegalle, kollega Johnsonille. Ja sitten seuraava. Johnson siis, anteeksi, seuraavaksi. kollegor. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Minä olen varjoesittelijä ALDE-ryhmässä ja halusin tässä nostaa esiin joitain periaatteellisia kysymyksiä, jotka tässä alustavassa keskustelussa voivat ehkä olla hyödyksi. Toteaisin myös, että minusta tuntuu mukavalta näissä keskusteluissa voida puhua avoimesti esittelijöiden kanssa ja myös varjoesittelijöiden kanssa. Ja voin kyllä todistaa omalta osaltani, että hyvin merkittävästi näissä kysymyksissä nyt ollaan samoilla linjoilla nostaisin ehkä esiin itseni tai oman ryhmäni ja omia ajatuksiani. Mitä budjettikysymyksiin tulee, mekin katsomme, että tulisi voida lisätä tutkimuksen ja kehityksen, tutkimuksen ja innovaatioiden saamaa rahoitusta. Pidämme tätä hyvin tärkeänä ja keskusteluissa kollegojen kanssa budjettivaliokunnassa ja myös regivaliokunnassa meidän täytyy tehdä hyvin selväksi, miten tämä ohjelma voi hyödyttää EU 2020 yleisiin tavoitteisiin pääsemisessä. Kyseessä on ohjelma, joka todella pyrkii vastaamaan haasteisiin ja vahvistamaan innovaatioita ja tulevaisuushenkeä Euroopassa. Toinen asia, jonka halusin nostaa esiin, liittyy siihen, että osallistuvien määrää tulisi lisätä ja tämä tietenkin liittyy näin koko kohesiopolitiikkaan ja rakennerahastoihin. Monet ovat puhuneet synergiasta ja henkilökohtaisesti olen aiemmin toiminut niin siis oman alueeni rakennerahastovastaavana ja innovaatiovastaavana ja näen kyllä mahdollisuutta lisätä synergiaetua näiden innovaatio- ja tutkimusohjelmien ja sitten kohesio-ohjelmien välillä. Mitä tulee osallistumiseen myös niin kutsuttujen uusien jäsenvaltioiden täytyy tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin voida osallistua, samoin PK-yritysten. Ja ohjelmaa tulisi myös laajentaa niin, että naiset saisivat entistä enemmän, enemmän osallistua näihin tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin. Mitä EIT tulee? Olen samaa mieltä kuin aiemmat puhujat siitä, että tulee voida lisätä mahdollisuuksia instituutin toimia, kyllä. Mutta niin kuin kollegat, esitän myös kysymyksen, että onko sillä kapasiteettia ja kykyä huolehtia tästä toimintakentän laajentamisesta. Ja rouva puheenjohtaja, lopuksi toteaisin vielä, että meidän täytyy voida yksinkertaistaa ohjelmaa ja huolehtia siitä, että siitä ei tule byrokraattista. Ja näin voimme antaa mahdollisuuden myös pienille yrityksille osallistua suuret globaalit yritykset voivat osallistua, mutta kun monet innovaatiot syntyvät pienissä yrityksissä. Kiitos. Kiitoksia sitten kollega Eller. Ich möchte meine Zeit noch mal ganz kurz... Niin, halusin vielä käyttää hiukan aikaa. todetakseni, että kun pääjohtaja on paikalla, tämän asian isä on paikalla, niin haluaisin kysyä seuraavaa. A. Olemme usein puhuneet PK-yritysten yrityksen määrittelemisestä. Aikooko komissio tässä nyt pyrkiä löytämään lähestymistavan, joka olisi esimerkiksi mm, mahdollistaisi alakohtaisen pk-yrityksen määritelmän. Tiedän, että vastikään Ranska teki tämän suuntaisen ehdotuksen. Toinen kysymykseni liittyy CRC-kysymykseen. Meillähän on äh, ihan riippumattomia osia, mikä on siis tulevaisuus ja mitkä ovat äh, tulevaisuuden päätehtävät. erc Ja Euroopan tutkimusneuvostosta oli siis kyse. Ja sitten meillä on myös innovaatioita varten aivan erilliset järjestelmät, mutta kun innovaatiot ovat raj- tällaisia rajat ylittäviä, tutkimushankkeesta voi tulla innovaatiohanke ja päinvastoin. Ja komissio on todennut, että kun puhutaan ihan perustutkimuksesta ja toisaalta innovaatioista, niin luonnollisesti nämä liittyvät, tai tämä on yksi suuri kaari. Mutta miten todella, miltä tämä tulevaisuudessa näyttää? Onko innovaatio sitten oma pilarinsa, joka on ihan erillinen ja jonka rahoitus haetaan eri kautta? Vai eikö innovaation oikeastaan tulisi olla pikemminkin horisontaalinen aihe ohjelmissa niin, että innovaatio aspekti, ulottuvuus olisi osa tätä tukijärjestelmän alusta alkaen. Tämä on erittäin perustavanlaatuinen kysymys, mitä osallistumissääntöihin tulee. Ja ylipäätään siihen, miten teoriasta tulee käytäntöä. Ja viimeinen kysymykseni liittyy rakennerahastoon. Paljon siitä on puhuttu ja Euroopan parlamentti tulee varmasti tekemään omat ehdotuksensa, mutta komissiolta on tähän aiheeseen liittyen kuulunut aika tähän tähän mennessä. Eli minkälaista interaktiota komissio odottaa, minkälaista siltaa komissio odottaa rakennerahastojen ja horisontti 2020 välille, vai jättääkö se tämän kaiken parlamentin harteille? Ja Van Kiitos puheenjohtaja. Rouva Riera Madurell on tässä nyt pohtinut näitä kolmea pilaria. Me elämme vaikeita aikoja, kovia aikoja ja meidän täytyisi käyttää joka ikinen euro mahdollisimman tehokkaasti. Tähän liittyy kolme asiaa. Ensinnäkin innovaatioiden kanta. Jos huippututkimus on lähtökohtana, siitä täytyy pitää kiinni. Silloin tutkim- soveltava tutkimus otetaan huomioon. Ja jos tätä ei sitten saada siirtymään yrityselämään ja kumppaneille omassa, omassa maassa tai alueella tai jossain Euroopassa, niin sitten tehdään virhe. Koska nyt, jos nyt muuten sanotaan, että ö, horisontti budjetissa kun pyritään kilpailukykyyn ja, ja ihmistemme kouluttamiseen, niin ei tästä saa tulla niin muodollista, että horisontin kautta tulee tällä, ikään kuin tällainen, synnytetään tällainen ketju. Ei, vaan kyse on pikemminkin olemassa olevan ketjun aktivoimisesta. Kun luemme ehdotusta, niin hyvin usein, aivan niin kuin Eeler sanoi, esimerkiksi kumppanuusohjelmat eri maissa lyödään lukkoon jo vuonna 2013 niin, että komissio ja jäsenvaltiot tekevät omat sitoumuksensa. Ja näin voidaan nähdä, että miten eri jäsenvaltiot eri alueilla – esimerkiksi panostavat yliopistoihin ja tällaiseen eh, viisaaseen erikoistumiseen, älykkääseen erikoistumiseen. Mutta nämä säännöt on pidettävä suhteellisen yleisellä tasolla, koska voi olla, että maa eh, numero yksi perustaa toiminnan perinteisempään infrastruktuuriin ja maa kaksi taas innovatiivisempaan. Eli sääntöjen on oltava mahdollisimman yleisellä tasolla. Ja näin voidaankin saada koko joukko mahdollisuuksia käyttöön. Sitten kolmas asia. EIT teen on kehityttävä, ei siinä mitään vallankumousta tarvita, evoluutiota, ei revoluutiota. ITRE-valiokuntahan on aikoinaan pelastanut itse asiassa koko EIT, kun se oli kovassa vastatuulessa. Me pelastimme sen ottamalla teollisuuden mukaan kumppaniksi. Eikä minun mielestäni ole ollenkaan huono asia, että esimerkiksi kikseissä ja muissa aloitteissa teollisuus edelleen saa olla jatkossakin mukana se, että 50 prosenttia tulee teollisuudelta, 50 EUta, niin kuulostaa ihan hyvältä. Saa sitten nähdä, kuinka paljon yksityistä rahaa, yksityisen sektorin rahaa saadaan mukaan houkuteltua. Se, että rahaa vaan levitellään ympäriinsä, ei voi olla tulevaisuuden toimintaa. Tällaisena joulupukkina me emme voi toimia. Kiitoksia. Ja sitten kollega Tsukalas. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä keskustelu on hyvin mielenkiintoinen. Ja siitä ei liene epäilystä, että kaikki kollegat ovat oikeastaan pohjanneet ajatuksensa sille tekstille, jota Nisteroi kuvaili varsin abstraktiksi. Syyt kaikelle tälle ovat varsin suoraviivaiset. Esittelijät näiden erinomaisten teksten takana ovat voineet käyttää hyväkseen niitä tietoja ja arvioita, joita meillä on Euroopasta – maailmanlaajuisesti. Monet eivät välttämättä tiedä, jos katsomme Euroopan sijoittumista globaalisti näiden mittareiden valossa. Minä ainakin haluaisin tietää, olemmeko me ensimmäisenä vai olemmeko viimeisinä listalla. Onko Lissabonin strategia onnistunut vai, vai epäonnistunut? Meillä ei oikeastaan ole käytössämme tällaista tietoa ennen kuin syvennymme tähän keskusteluun, niin olisi hyvä, että saisimme nämä tiedot käyttöön. Ja sen takia onkin hyvä, että meillä on johtaja paikalla tutkimuksen pääosastosta. Jos nyt saisimme jonkinlaisen asiakirjan, ei sinne tarvitse koko maailmaa syleillä, mutta ainakin tietäisimme, että mitkä ovat meidän ranking-tilastomme ja mitä tapahtuu tällä hetkellä kehityksessä. Minkälainen osuus Euroopalla on, tiedämmekö me, mitkä ovat äh, vahvuuksiamme. Paljon on puhuttu näistä niin sanotuista kikseistä, osaamis- ja innovaatioyhteisöistä. Ilmeisesti amerikkalaisilla tällaisia yhteisöjä on 150. Niistä puhutaan alueellisina innovaatioyhteisöinä. Eräs kollegoistamme totesi täällä, että tiedämmekö me oikeastaan, mitä nämä yhteisöt tekevät teollisuuden edes auttamiseksi. Lambertskin viittasi tähän. Vastaus on varsin yksinkertainen. Alueelliset innovaatiokeskukset Yhdysvalloissa, RIC siellä toimivat niin, että siellä maksetaan noin 165 000 keskipalkkaa, kun taas muualla keskipalkka on noin 45 000. Tämän tyyppisiä tietoja me tarvitsisimme, koska ikävä kyllä en luota Horisontti 2020 visioon ilman minkäänlaisia lukutietoja. Nyt tästä visiosta on tullut horisontti, mutta en minä siihen usko sokeasti, jos emme kuule perusteluja. Haluan tietää, mikä meidän vaikutuksemme on markkinoilla. Onko se sellainen, mikä meillä tulisi olla? Arvoisa puheenjohtaja, kenties te voisitte puuttua tilanteeseen ja varmistaa, että saamme nämä tiedot. Kiitoksia. Ja sitten kollega Merkis. Thank you, Chair. Thank you. Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä kollega, kiitoksia erinomaisesta työasiakirjasta esittelijälle ja muillekin kollegoille. Heidän luottamuksensa ja vaku- päättäväisyytensä saa tämän asian tulemaan, asian menestymään. Avain asemassa tässä on kuitenkin se, että teemme valintoja ja me haluamme kaikkea. Me haluamme huippuosaamista, me haluamme PK-yritykset mukaan, me haluamme markkinoiden toimivan, me haluamme, me haluamme löytää ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ja sehän on tosi kivaa kaikki, mutta ongelma on siinä, että kun halutaan kaikki, ei saada lopulta mitään. Ja haluaisin korostaa, että meidän täytyy tehdä valintoja. Ja pelkään, että jos kuulen nyt, kuinka lista vain pitenee, niin me emme onnistu näitä valintoja tekemään. Ja tämä olisi hyvin tärkeää näinä aikoina. Eli kolme asiaa tässä nyt on. Ensinnäkin täytyy priorisoida, toiseksi täytyy löytää synergioita ja kolmanneksi täytyy pyrkiä saamaan aikaiseksi tuloksia ja toivon mukaan vielä mitattavia tuloksia. Olen sanonut jo paljonkin valintojen tekemisestä ja jos nyt vain hieman pitäytyä tässä aiheessa pidempäänkin. Eli onko valintaa se, että käytetään, otetaan kuutta eh, yhteiskunnallista haastetta muissa mm, mietinnöissä ja innovaatiounionin mietinnössä puhuimme kolmesta haasteista. No olipa haasteista, haasteita kuinka paljon tahansa, niin aina palataan niihin kolmeen. No sitten meillä lopulta on jo 20, kun kaikki nämä ynnätään yhteen. Ja meidän täytyy todellakin tehdä valintoja ja löytää synergioita. Ja kyllä, kyllä tietenkin visiossa on mukana horisontaalinen aspekti ja se pitäisi näkyä kaikkialla ja meidän pitäisi pyrkiä siihen, että pidetään asiat yksinkertaisina ja kohdennetaan ponnistelumme tulosten aikaan saamiseksi. No mikä se synergia on, mitä tavoitellaan kaikkialla? Se on se synergia, joka muodostuu siitä, että kaikki EUn rahastot, olivat ne sitten rakennerahastot tai aluerahastot tai yhteinen maatalouspolitiikka ja sen rahoittaminen toimisivat synergisessä yhteistyössä. Ja Euroopan unionin ja alueellisen ja provinssitason politiikat toimisivat yhdessä synergisellä tavalla. Jos saamme aikaiseksi synergiaa ja yhteistyötä, silloin saamme aikaiseksi jotakin todella. Jos nyt tarkastelen tätä prosessia, niin näkisin, että meillä on se vaara, että näiden välineille, välineiden välille ei synny synergiaa. Esimerkiksi nämä EIT ja sitten EITn osaamis- ja innovaatioyhteisöt. Ja sitten eri tilareissa pyritään ICT-spesifiseen tutkimukseen ja ICT-infrastruktuuriin. Ja sitten taas kuitenkin loppujen lopuksi puhutaan periaatteessa samoista asioista, ehkä vain kolikon kääntöpuolista, mutta kyseessä on yleisemmin ottaen samat asiat. Ja sitten viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, tulokset. Tulosten täytyy olla mitattavia ja vaikuttavia, koska tässäkin näkisin, että teknologia joka valitaan, niin jos me valitsemme teknologian, niin me valitsemme työkaluja. Ja silloin kun me valitsemme, että haluamme rahoittaa yhteiskunnallisia, yhteiskunnallisen haasteiden ratkaisua, niin meidän täytyisi kohdentaa ponnistukset siihen. Tämä on hyvin tärkeä asia tässä Horisontti 2020 paketissa, joka meidän pitäisi pitää mielessä. Kiitoksia. Grazie, Mr. Glatte. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja, kuka se olikaan? Ei, hän ei halunnutkaan puhua, vaan... Niin, näyttäisikin, että nyt puhujalista on saatu päätökseen. Äh, tai anteeksi, varjoesittelijäpuhujien lista on nyt saatu päätökseen. Nyt sitten on puheenvuoro kaikilla muille, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Jordan Chiseni. Ehm, hvala lepa, gospod predsedujoča. Pridružujem se vsem tistim, ki so Kiitos, että sain puheenvuoron. Voin yhtyä kollegoiden puheenvuoroihin, joissa on todettu, että tämä Horisontti 2020-ohjelma on hyvin tervetullut. Se on myös hyvin tärkeän aikaan tuleva ehdotus synergioiden löytämiseksi ja budjetin äh, tukevoittamiseksi. 80 miljardia euroa on kuitenkin minimisumma jos me haluamme todella toimia niin, että voimme uskoa kehitys- ja tutkimustoiminnan tulevaisuuteen. Meidän täytyy määritellä prioriteetit lähikuukausina ja ainakin 80 miljardia täytyy siis olla budjettivaroja näille toimille. Tästä täytyy pitää tiukasti kiinni. Niin kuin olen jo muutaman otteeseen todennut, me emme puhu pelkästään tietyistä jäsenvaltioista. Haluaisin kuitenkin kertoa, että kävimme marraskuun lopussa hyvin mielenkiintoisen tärkeän keskustelun. Kuulimme silloin paljon komission pyrkimyksistä niin, että päästäisiin sellaisen lähestymistapaan, jossa huomioitaisiin useampia osallistujia, tehostettaisiin vaikuttavuutta. Haluaisin kuulla komissiolta enemmänkin siitä, miten kaikki tämä on otettu huomioon itse ohjelmassa. Haluaisin oikeastaan kuulla enemmän siitä, miten PK-yritykset saavat konkreettisesti varoja käyttöönsä. Tästä haluaisin todella konkreettisen vastauksen. Sitten toinen korin tuntuva kysymys ovat seitsemännen puiteohjelman aloittamat alueelliset ohjelmat. Ja nythän tämä on muutettu kohesiopolitiikan alaiseen ohjelmointiin. Nämä kuitenkin ovat erillisiä osia, kun ajatellaan niitä kriteereitä, joiden pohjalta rahoitusta saa. Tästä kysymyksestä haluaisin lisätietoja. Ja vielä eräs seikka. Horisontti 2020 pilarit. Nyt me olemme keskustelleet tutkimuspilarista. Sitten meillä on tutkimusneuvosto neuvosto, tässä mainittuna. Haluaisin oikeastaan kuulla rajanvedosta näiden pilarien välillä hieman lisää. Rahoitusmahdollisuuksia on useita. On erilaisia konsortiomalleja niin poispäin. Paljon kysymyksiä vielä mielessä, mutta kenties niitä voidaan käsitellä myöhemmin. Grazie, la collega. Kiitoksia. Ja sitten kollega Del Castillo. Muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja ja onnittelut esittelijälle. Horisontti 2020 esittelijälle ja tietenkin myös muille esittelijöille, jotka ovat vastuussa näistä muista pakettiin kuuluvista mietinnöistä. Kyse on tutkimuksesta ja innovaatioista ja tämän paketin kautta on nyt tarkoitus tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma korvata. No, me tulemme käymään vielä erityiskeskustelua joka ikisestä näistä mietinnöistä, koska tämä aika ei tietenkään nyt siihen kaikkeen riitä. Mutta minä haluaisin tässä nyt ehkä puheenvuorossani viitata tähän rakenteeseen, osallistumisvälineisiin sekä osallistumissääntöihin. Mitä rakenteeseen tulee, niin tälläkin on jo todettu, että tämä tutkimus, innovaatio, koulutuskolmio on erittäin hyvä kolmikanta ja tästä täytyy kyllä komissiota onnitella, mutta minun mielestäni tässä on kyllä vielä tilaa parlamentinkin tehdä selvyyttä tietoihin asioihin, jotka mielestäni ovat hyvin keskeisiä. Ensinnäkin innovaation tukeminen horisontti 2020 kautta ei mielestäni vielä ole kovinkaan selkeä. Tämä on aika rajoittava. Tehdään ero eri tutkimustoimintojen välillä. Ja minun mielestäni tämä eron tekeminen on hyvin tärkeää, koska eri toimien osalli, toimijoiden osallistuminen tutkimukseen vaikuttaa tietenkin sitten siihen, kuinka korkea osuus rahoitukseen saadaan jopa 100 prosenttia tasoltaan. Ja sitten mitä tulee tässä kolmiossa koulutukseen, huippuyksiköihin. No meillä on tietenkin EIT ja sen, se antaa oma, oman tukensa, mutta tätä täytyisi vielä täydentää ottaen huomioon tohtorikoulutusohjelmat Euroopan unionissa ja samoin Marie Curie-hanke. Ja sitten mitä tulee osallistumissääntöihin, olkaapa nyt tässä tarkkana. Tässä on erittäin suurista hankkeista kysyjä minun mielestäni pitäisi varmistaa se, että myös pk-yritykset ja yliopistot pääsisivät mukaan, ja tämä voitaisiin varmistaa ottamalla mukaan myös pienempiä, pienemmän mittakaavahankkeita. Mitä tulee yksinkertaistamiseen, niin tästä on puhuttu, mutta mu- muun muassa täytyisi esimerkiksi eri yksikköjen yhteen liittymien tekemää työtä vielä huomattavasti entistä paremmin korvata. Ja Euroopan parlamentilla on tässä kyllä aika paljon vielä tehtävää, että saadaan nämä kaikki asiat kuntoon. Kiitos. Grazie, mister. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Kelly. Uh, thank, thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Minusta tämä puheen tämä keskustelu on hyvin jännittävä ja myöskin käytännönläheinen. Se on hyvä asia, koska mehän olemme Horisontti 2020 tuhannen budjetista puhut, puhuneet, jonka pitäisi olla 100 miljardia, ja siitä vielä paljon puuttuu. Meidän täytyy käyttää budjetti tarkkaan hyväksemme. Erityisesti ensimmäinen asia on se, että jos haluamme saada aikaiseksi kolmen prosentin BKT-investointiasteen niin silloin se tarkoittaa sitä, että tutkimukseen täytyy saada lisää henkilökuntaa ja komission täytyy tarjota siihen varoja, jotta saadaan miljoona uutta tutkijaa. Eli jäsenvaltioiden pitää olla mahdollista saattaa lisää henkilöitä tieteen piiriin töihin. Tämä on hyvin tärkeä pointti. Toinen asia, jonka monet ovat ottaneet esille, erityisesti eh, Van Nistelrooy, on äärimmäisen tärkeää se, että tutkimus ja teollisuus liittyvät selkeästi toisiinsa, koska teollisuus ei tule mukaan tutkimukseen, ellei se saa siitä jotakin hyötyä. Aivan liian harvoin, anteeksi, aivan liian usein olen kuullut eri koulutuslaitoksista erityisesti, jotka, jotka, joiden asiantuntijat joutuvat tekemään tutkimusta aivan mahdottomissa olosuhteissa ja sitten teollisuus vain korjaa sen hedelmät. Eli teollisuuden ja tiettyjen yliopistojen välillä on syytä luoda selkeitä yhteyksiä sellaisten yliopistojen, joiden on mahdollista tarjota uutta innovaatiota ja työpaikkoja osaamista. Ja sitten on luotava uusi tilanne, tai itse asiassa tuotteiden valmistaminen Euroopan ulkopuolella täytyy saada loppumaan sellaisten tuotteiden, jotka on suunniteltu Euroopassa. On siis oltava eurooppalainen patentti, jolla voidaan suojata niitä tuotteita myöskin pitkällä aikavälillä. Ja esittelijä otti esille pk-yritykset. Hän totesi, että ainakin kolmen miljardin varat tarvittaisiin sille sektorille. No tämä byrokratian määrä on saatava alettua ajan tärkeää on taata, että tutkimuksen tekeminen on mahdollista toteuttaa ja sen pitää olla sellaista, joka tarjoaa työpaikkoja myöskin pk-yrityksille. Sen täytyy olla keskeinen asia. Sitten viimeiseksi tässä puhuttiin myöskin eh, EUn ulkopuolisten valtioiden osallistumismahdollisuuksista. Olen sen puolesta totta kai, mutta jos puhutaan huippuosaamisesta, ei voida eh, antaa myönnytyksiä huippuosaamisen suhteen rakennerahastojen ja rakennerahastojen rahoituksen kautta, jota tarjotaan EUn ulkopuolisille maille. Meidän on tähdättävä todellakin oikeaan huippuosaamiseen. Se tarjoaa meille kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Kiitoksia. Grazie, Mr. Kelly. Kiitoksia, edustaja Kelly. Ja sitten Correira ja Campos. Uh, thank, obrigado, senhora Presidente. Uh, vou concentrar-me nas questões das prioridades, aquilo a que a Judith Merkel chamou. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä prioriteetteihin ja niihin valintoihin, jotka meillä on edessämme. Me olemme kaikki tyytyväisiä siitä, että 80 miljardia on nyt budjetti ja tavoitteena ovat suuremmat hankkeet. Mutta kyllä meidän täytyy käsitellä myös leikkausnäkymiä miten tällaiset varojen leikkaukset pyritään minimoimaan vaikutuksiltaan? Tästä varmasti joudutaan vielä neuvottelemaan. Se, mitä Eiler totesi aiemmin, kun hän mainitsi prioriteetin asettelun, niin varmasti neuvottelut leikkauksista tulevat olemaan äärimmäisen tärkeitä. Täytyy perehtyä siihen, minkälaisia, minkä suuruisia uhrauksia me olemme valmiita tekemään tietyissä ohjelmissa. Kyse on valinnoista, mahdollisuuksista, vaihtoehtoisista lähestymistavoista hankkeissa ja ohjelmissa. Edelleenkään meillä ei kuitenkaan ole tähän minkäänlaista systemaattista lähestymistapaa. Komissio toki tekee parhaansa. Emme me voi vaatia siltä jokaisesta ohjelmakohdasta vaikutusarvota. Se ei varmaankaan ole mahdollista. Tästä syystä on käytävä syvällistä keskustelua näistä asioista. Sitten EITstä. Monet kollegat ovat todennäköisesti käyneet Unkarin keskuksessa EITssä – Niin ikään monet ovat voineet käydä tällaisessa osaamis- ja innovaatioyhteisössä, niin sanotussa kekissä. Meillä on loistavia välineitä käytössämme, näin meille ainakin vakuutetaan. Mutta sitten kun vierailee paikan päällä eit niin kyllä tilanne on aika turhauttava. Silloin kun käy osaamis- ja innovaatioyhteisöjen parissa, niin siellä tilanne on jossain määrin parempi. Mutta vaarat ovat kyllä hyvin suuret, jos asiat eivät suju halutulla tavalla. Voin nyt siihen, mitä edustaja Lambert sanoi ja myös muut näistä tietyistä ongelmista. Kiitos. Grazie. Kiitokset. Ja sitten Prodi. Grazie, president. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Riera Madurellia hänen esittämästään johdannosta aiheesta. Koska aika on vähän, niin Voin ottaa esille tässä vain muutaman ongelman. Minä haluaisin yksinkertaistaa terveyteen liittyviä normeja. Mahdolliset geeniterapian säännöt ovat sellaisia, että ne saavat, nostavat esiin myöskin eettisiä ongelmia. Ja minä pyytäisin, että nämä aiheet otettaisiin myös teknisspesifis tieteelliseen, tieteelliseen syventävään osaan tässä asiakirjassa, koska ne ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Tässä aihekokonaisuudessa on paljon mahdollisuuksia, joita syntyy, kun meillä on tiedossamme ihmisen genomi, geenikartta, mutta samanaikaisesti mukaan tulee riskejä. Nimittäin tämä tietämys vaatii myöskin salassapitoa. pitoa. Eli kuinka me voimme edetä geenitutkimuksessa, jolla on valtavat mahdollisuudet vähentää hoidon kuluja ja parantaa sen tehokkuutta, mutta samanaikaisesti pitäisi pystyä takaamaan se, että tekniikkaa ei käytetä ongelmana henkilön suhteen, koska hänen salassa tai hänen henkilötietojen suoja esimerkiksi ja tällaiset salassapitosäädökset voivat tulla vaarannetuksi, koska tällaisten selkeiden sääntöjen puuttuminen voi tai niiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa heikentävästi myös henkilön terveyteen. Eli tämmöiset riskit ovat sellaisia, jotka saattavat vakavoitua mahdollisesti henkilön oman käytöksen seurauksena, vai onko kyseessä, tai että voiko tämän henkilön tilanne heikentyä, terveellinen tila heikentyä hänen oman käytöksensä seurauksena vai onko kyseessä täysin geneettisesti määräytyvä asiainkulku. Eli ensinnäkin pitäisi tieteellisessä tarkennuksessa, tuo, tarkennusosassa tuoda esille ää, geeniteknologian riskit, mutta myöskin kulttuuriset ja eettiset näkökulmat tietojen salassapitosuojan kannalta. Rodin esimerkin innoittamana voin keskittyä yhteen ja tiettyyn seikkaan, joka on minulle hyvin tärkeä. Horisontti 2020 hankkeen avaruusosuus. Siellä rahoitusosuus on 1,7 miljardia ja suuri teema, johon tämä raha käytetään. Se kattaa tuen innovaatiolle ja teknologialle – jolla halutaan varmistaa Euroopan puolustus ja tuemme myös valvontajärjestelmätutkimusta avaruusalalla niin, että voimme suojata satelliitteja myös avaruushyökkäyksiltä. Budjetti on vakaa avaruusosuudessaan tässä ehdotuksessa verrattuna seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan. Mutta täytyy valvoa sitä että, se, sitä, että se myös pysyy vakaana niin ikään haluaisimme, että komissio antaa meille takeet siitä, että ohjelma olisi kunnianhimoisempi kuin seitsemässä tutkimuksen puiteohjelmassa tutkimus, avaruuden tutkimuksen alalla. Tavoitteissa on tiettyjä perustavoitteita. Voidaan puhua niin sanotusta kestävästä avaruudesta ja totta kai täytyy valvoa jätetilannetta, niiden poistamista, Täytyy olla vihreiden alueiden suojelemista. Täytyy optimisoida avaruusasemien käyttö. Tätä tavoitetta silmällä pitäen täytyy hyödyntää myös aurinkopaneeleja avaruudesta käsin. Sitten kun tulevia GMES-palveluita suunnitellaan, niin tässä kappaleessa, joka käsitteli ilmastonmuutosta ja resurssien kestävyyttä. Toki tämä mainitaan, mutta minkälaista määrärahaa täällä ei sille määritellä. Tällä hetkellä GMES-ohjelman rahoitusosuudessa edelleenkin on ongelmia. Ja aivan niin kuin edeltäjät ovat huomauttaneet, minäkin sanon, että erityisrahoitus Galileolle ei niin ikään tule mainituksi Haluaisin kuulla komissiolta näistä eri kohdista hieman täsmennyksiä. No niin, meillä on kaksi viimeistä puhujaa vielä. Kollega Nibul ja sitten vielä komission edustaja Kollega Nibul ensiksi. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti, että ehdimme vielä kuulla komissiotakin. Haluan kiittää kollega Riera Madurelia työasiakirjasta, joka mielestäni on erittäin hyödyllinen tämän keskustelun järjestelemiseksi ja samoin kiitän kollegoja, varjoesittelijöitä ja muita heidän puheenvuoroistaan tässä keskustelussa tähän mennessä. Kaksi huomiota. Yhtäältä toteaisin, että tämä, tämän ohjelman perusrakenne on ihan linjakas. Meillä on Eurooppa 2020, sitten lippulaivahankkeet ja nyt Horisontti 2020. Eli kyllä komission linja on tässä hyvin selkeä sen suhteen, mitä se tutkimukselta ja innovaatioilta toivoo. Ja pidän hyvänä sitä, että nämä ohjelmat yhdistetään yhdeksi. Olen kollegojen kanssa samaa mieltä talousarviosta, kun katsotaan ehdotettua budjettia 80 miljardia ei ole huima summa mitenkään. Rova Riera Madurello omassa asiakirjassaan tätä on analysoinut ja todennut, että kaikki ohjelmat yhteenlaskettuina kyse on tutkimuksen ja innovaatiohankkeiden kohdalla 6 prosentin lisäyksestä ja se nyt ei ole mitenkään valtavan paljon. Ja kysyisinkin komissiota, että mitä se ajattelee, miten se voisi saada tähän vielä lisää budjettia puristettua. Mehän tiedämme, että jäsenvaltiot aina toteavat meillekin Euroopan parlamentissa, että kolme prosenttia prosenttia kansallisesta PKTstä tulisi käyttää tutkimukseen. Vuonna 2010 minun tietojeni mukaan oltiin millä tasolla oltiin parissa prosentissa, eli tämä oli lisääntynyt edellisestä vuodesta 0, kymmenessä vuodessa lisääntynyt 0,04 prosentilla, koska vuonna 2000 oltiin alle kahdessa, hieman alle kahdessa prosentissa vielä. Joten en ymmärrä, miten tähän kolmen prosenttiin kuvitellaan päästävän. Ne, jotka ovat olleet hieman kriittisiä EITen suhteen, kyllä minä heitäkin ymmärrän. Täytyy kuitenkin miettiä, että miten EITtä voidaan jatkokehittää, jos sen rahoitus jäädytetään itse olen, äh, kun ajatellaan tutkimusta, niin perustutkimuksen ystävä ja jos tiedemaailmaa äh, kuuntelee, niin on erittäin hyvä, että ERCtä tässä ollaan tukemassa, koska myös äh, tiedeyhteisömme on pitänyt sitä erinomaisen hyvin toimivana, tätä Euroopan tiedeneuvostoa. Ja sitten sitten PK-yritykset, miten ne voivat entistä tehokkaammin myös seuraavaan ohjelmaan osallistua? Tätä on jo pohdittu ja olisin kiitollinen, jos komissio tätä vielä meille hieman valaisisi. Sitten PPP-malli, hyvä, mutta mikä on tämä uusi PK-väline ja Equity and Debt Facility? Mikä tämä ehdotus on? Tätä minä en ymmärrä. Haluaisin lisää tietoja ja myöskin sen, että miten ihan konkreettisesti yksityinen sektori voisi tulla mukaan nämä PK-yritysten lisäksi. Tämähän oli asia, jota kritisoimme tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kohdalla kovasti. Kiitos. Grazie, il collega Cancian. Sitten vielä kollega Kaczan. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä aihe on tärkeä ja tämä asiakirja-aineisto aivan perustavanlaatuisen merkittävä kasvun kannalta. Ja uskon, että tämä keskustelu, jota nyt käydään, on sen arvoinen, että sitä vielä syvennetään, kuten myöskin kyseistä asiakirjaa. Tässä vaiheessa haluaisin kiinnittää esittelijä Madurelin huomiota siihen, että minusta oli mukavaa Olisi mukavaa tietenkin, jos kuuntelisittekin, mitä sanon. No niin, odotellaanpa. Niin, kiitoksia, kiitoksia. Minusta olisi mukavaa, että ottaisitte huomioon vahvan pyyntöni siitä, että teidän ei pitäisi pelätä tai olla vastahakoinen PPP-projektien suhteen, koska tämä on kriisi kriisin aikoina perustavanlaatuisen tärkeä lähestymistapa. Se tulee olemaan se kortti, joka vedetään esiin ja jolla voidaan edistää monenlaisia aloitteita, erityisesti silloin, kun mukaan tulevat yksityiset toimijat, niin silloin, jos intressiä sieltä taholta on, se tarkoittaa sitä, että projekti toimii, ja jos projekti toimii, se tarkoittaa sitä, että sillä on myöskin julkisen sektorin kannalta merkittävä tavoite. Se on sellainen julkisen ja yksityissektorin välinen projekti, jolla saadaan aikaiseksi molempia tyydyttäviä tavoitteita. Monet on vähän asioita, jotka olisivat itsessään merkittäviä tai tärkeämpiä kuin tavoite. Mutta jos ajatellaan, että jos julkisten ja yksityisten varojen välillä saadaan aikaiseksi tällainen sopiva sekoitus, ja saadaan aikaiseksi merkittävämpi projektikokonaisuus, jolla on tarkat tavoitteet, niin silloin uskoakseni tähän periaatteeseen tulee olemaan mielenkiintoa, koska tutkimus on sellainen asia, johon julkinen valta on innostunut, mutta jos puhutaan soveltavasta tutkimuksesta, niin silloin todella PPP-toimintatapa ja yksityisrahoitus on se, jota tulee tavoitella, koska heitä se kiinnostaa. Ja tätä kehottaisin esittelijää pitämään esillä erittäin vahvasti, koska luettuani tämän äh, asiakirja asiakirjan, se on jäänyt hieman heikoksi. No sitten kulttuuriperintö ei ole mukana siellä prioriteettien mukana. Haluaisin vain kysyä, että onko siinä päässyt, päässyt käymään lapsus tämän asiakirjan osalta vai onko se aihe mahdollisesti jossain muussa mietinnössä mukana? Ja sitten antaisin puheenvuoron komission edustajalle tutkimuspääosastosta. Olkaa hyvä. Well, thank you very much, uh, Chair. It has been quite a... Kiitos puheenjohtaja. Hyvin eloisa tämä keskustelu on ollut. Haluan kiittää kaikkia mielenkiintoisista kommenteista. Aivan erityisesti haluan kiittää esittelijöitä, neljää esittelijää ja myös varjoesittelijöitä ja parlamentin jäseniä, jotka käyttivät puheenvuoron. Aivan erityisesti haluan kiittää Maru Lelia hänen mietintöluonnoksestaan ja hänen ponnisteluistaan pitää kiinni aikataulusta aikatauluhan on tällä hetkellä äärimmäisen tärkeä asia niin, että voimme nopeasti hyväksyä nämä ehdotukset. Minusta mietintö on hyvä lähtökohta. Olen tyytyväinen siitä, että mietintö suhtautuu Horisontti 2020 hankkeeseen varsin myönteisesti. Sen rakenne, tavoitteet, lähestymistapa, joka on omaksuttu tästä näkökulmasta, konsensus on varsin laaja ehdotuksen ja toisaalta Madulin mietinnön välillä. Tällä mainittiin niin sanottu narratiivi. Ennen kuin tällaisista ehdotuksista keskustellaan, niin on hyvin tärkeää tietää taustat. Mikä on Euroopan sijoitus? Miten me sijoitumme suhteessa kilpailijoihimme? Koulutanko me oikeita henkilöitä? Olemmeko me vahvoja innovaatiossa ja mitä meiltä puuttuu? Ennen kuin ehdotus tehtiin Totta kai olemme tehneet etukäteen hyvin yksityiskohtaista tutkimusta. Meillä on tulostaulia tutkimuksen alalta. Ja totta kai olen valmis esittelemään nämä asiakirjat teille vielä kertaalleen, kenties kirjallisesti tai suullisesti, jos haluatte. Ennen kuin olemme ehdotuksen tehneet, niin olemme tehneet syvällisen analyysin Euroopan sijoittumisesta. Tilanteen tutkimus- ja kehityskustannuksista te tiedätte, mikä tilanne on hallitusten ja valtion päämiehet ovat 2010 sanoneet, että 3 prosenttia BKTstä pitäisi käyttää tutkimustoimintaan. Nyt olemme kahdessa prosentissa ja siellä pysymme. Meillä ei ole riittävästi tutkimusta suhteessa työvoimaan. High-tech-hankkeita ei edelleenkään ole riittävästi. Patentteja ei ole riittävää määrää. Ongelmia on edelleenkin tiedon siirrossa teollisuuden suuntaan tutkimuslaitoksesta. Eli nämä ovat pullonkauloja ja Niihin me pyrimme puuttumaan ehdotuksellamme Horisontti 2020. Sitten puheenvuorot ja seikat, jotka nousivat keskusteluun. Ensinnäkin budjetti. Edustaja Lambert ja monet muutkin korostivat sitä, kuinka tärkeitä kasvua luovat toimet ovat. Eurooppaa ei voi rakentaa säästötoimille on välitettävä myös myönteinen viesti, kasvun toiminnan kehittämisen viesti. Ja totta kai täytyy välittömästi keskustella myös tutkimuksesta ja innovaatiosta. Odin mietinnöstä äänestettiin syyskuussa 100 miljardia, joka on määritelty tulevaksi budjetiksi Horisontti 2020 hankkeelle on vahva viesti komission suuntaan. Se on myös vahva viesti neuvostolle. Budjettihan on viime kädessä se elementti, joka ratkaisee pelin. Kun puhumme budjetista ja budjetin jakautumisesta, niin olen havainnut tutkimusneuvoston saaman vahvan tuen monia puheenvuoroissa. Niblerillä on aiempia kokemuksia seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta. Monet muutkin ovat korostaneet tämän tärkeyttä. Mari Curie-hanke tuli Madurellin puheenvuorossa esille sellaisen hankkeen, joka ei saa riittävästi rahoitusta. Sitten on myös muita alueita, joissa samanlainen tilanne on tunnistettavissa. Kenties täytyy puuttua tähänkin, kun puhumme rahoituksesta. Vipuvaikutus on merkittävä elementti. Monet ovat korostaneet sitä, kuinka tärkeää on käyttää budjettia nimenomaan vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi. Rahoitusvälineet, meillä on tämä velkarahoitus ja rahoitus ne ovat sellaisia välineitä, että me voimme päästä niiden kautta vipuvaikutukseen. Ele tuntee nämä asiat aika hyvin. Meillä on itsenäinen tutkimus tehtynä, joka tarkoittaa, että näillä välineillä päästään 15, 15 vipuvaikutukseen. Kuulimme jokunen kuukausi sitten eh, tilanteesta myös eh, tutkimustietoa. Meillä on siis rahoitusvälineitä, lainavälineitä, jotka ovat määritelmänsä mukaisesti ensiluokkaisia vipuvälineitä. Meillä on myös muita välineitä, joita olemme kehittäneet. Meillä on kumppanuutta yksityisen ja julkisen tahon välillä. Ja tälläkin tavalla pyritään vipuvaikutukseen teollisuuden kanssa. Minä osallistuin jokin aika sitten kuulemiseen, jonka Karvalio järjesti. Siellä perehdyttiin siihen, kuinka nimenomaan yksityistä rahoitusta saadaan houkutelluksi näihin hankkeisiin. Tämä on tärkeää myös Horisontti 2020 suunnitelmassa. Useissa puheenvuoroissa mainittiin yhteiskuntatieteet. Madulelin mietinnössä esitetään kysymys, miksi turvallisuus ja yhteiskuntatieteet eh, yhdistetään. Eikö näissä olisi erilliset prioriteetit? Meidän lähestymistapamme on ollut seuraavan tapainen. Ensinnäkin haluaisimme valtavirtaistaa eh, humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet. Niillä voi olla valtava eh, vaikutus, kun pyrimme ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita. Ikääntyvä väestö, elintarviketurva, energiahuolto, me haluamme varmistaa, että kun valtava summa rahaa käytetään näiden ongelmien ratkaisuun, niin sitä hyödynnettäisiin myös yhteiskuntatieteiden näkökulmasta ja puitteissa. Nämä ovat saman otsakkeen alla kuin turvallisuus. Silloin kun puhumme terrorismista, kyberturvallisuudesta, kansalaisten turvallisuudesta, niin on aivan selvää, että yhteiskunta tieteet ja humanistiset ratkaisut ovat tärkeitä ja myös selitykset ovat tärkeitä tältä, tästä näkökulmasta. Myös terrorismia voidaan käsitellä yhteiskunnallisen ja humanistisen näkökulman kautta. Meidän mielestämme tässä rakenteessa kyllä on löydettävissä logiikka niin, että yhteiskuntatieteet ovat läheisessä yhteydessä pääteemojen kanssa. No sitten päätavoitteet. Tämä on uusi asia tässä ehdotuksessamme. Meillä on täällä uutena seikkana indikaattorit. Ne me olemme tunnistaneet. Jälkeenpäin on helpompi arvioida horisontti 2020 tuloksia. Tätä ei ollut aiemmissa ohjelmissa. Nyt ensimmäistä kertaa parlamentti on tämän saanut aikaiseksi niin, että meillä on indikaattorilista. Myöhemmin sitten voimme tehdä vaikutusarvioita niiden avulla. Totta kai jonkinlaista ex ante ennakkoarviointia on jo tehty siitä, kuinka paljon työpaikkoja voitaisiin luoda, paljonko BKT voisi kasvaa. Eli olemme tehneet tällaisia simulaatioita, laskelmia, minkälaisia tuloksia voitaisiin saada Euroopan tasolla. Edustaja Jordan, Ehler, monet muutkin puhuivat huippuosaamisen asteikosta, portaikosta. Tässä ei rajoiteta vain tiettyyn, tiettyihin jäsenvaltioihin, vaan niin, että kaikki 27 jäsenvaltioa voisivat osallistua ja hyötyä tästä hankkeesta. Tämä on meille hyvin tärkeä seikka ja olemme tehneet tästä myös ehdotuksia. Haluamme varmistaa, että rakennerahastojen sisällä on riittävästi rahoitusvaroja, jotka mahdollistavat sen, että vähemmän kehittyneet alueet Euroopassa voivat kehittää innovaatio- ja tutkimuskapasiteettiaan. Käytettävissä olevat varat vaihtelevat 60-80 miljardiin seuraavan seitsemän vuoden aikana, ja niitä voidaan käyttää yliopistojen modernisointiin, laitteistojen ostoon, infrastruktuureiden perustamiseen, hautomoiden perustamiseen, voidaan kohentaa tiedon siirtoa näin nämä alueet voivat rakentaa tutkimuskapasiteetteja ja modernisoida infrastruktuuria. Jos katsomme vaikkapa Irlannin ja Espanjan kaltaisia maita, jotka ovat käyttäneet, ja myös Kreikkakin, olemme puhuneet Kreetan yhteydessä nimenomaan näistä varoista, on käytetty rakennerahastoja älykkäästi ja on voitu rakentaa näitä huippuosaamisen yksiköitä. Nyt emme ajattele pelkästään rakennerahastoja, vaan osallistumista pitäisi laajentaa niin, että myös Horisontti 2020 hankkeen puitteissa on verkostoitumista. Meillä on todellakin työtä, jotta voimme varmistaa, että ohjelma hyödyttää koko Eurooppaa eikä vain pientä osaa siitä. Kun otetaan huomioon sekin, että yhteys näiden hankkeiden välillä on, on teille hyvin tärkeä. Näin ollen olemme tehneet yhteisen asiakirjan, joka toimitetaan myös teille. Ja siitä selkeästi voitte nähdä, miten aiomme tehdä läheistä yhteistyötä, jotta voimme varmistaa synergiaedut ja jotta todella pääsemme toteuttamaan tätä huippuosaamisen portaikkoa. Kollegamme aluepolitiikan pääosastosta ovat ilmaiseet halunsa olla mukana neuvottelutiimissä silloin, kun sopimuksista neuvotellaan haluamme varmistaa sen, että todellakin erikoistumista toteutuu. Meillä on yhteistyötä pääosastojen välillä ja tämä on erinomaista mielestäni. Me työstämme asiakirjaa, joka sitten toimitetaan teillekin hyvin pian. Vielä muutama muu seikka liittyen yksinkertaistamiseen. Niin kuin edustaja Karvalio tietää, 67 yksinkertaistamistoimea eivät tietenkään ole siellä, siellä sängyveressä yöpöydällä luettavana, mutta kutakuinkin Kyllä me olemme vastanneet näihin ehdotuksiin. Vielä on kolme toimia, josta on keskusteltava. Aikataulutus, kustannukset kokonaisuutena ja myös sopimus, sopimusten solmimisajoitus. Meistä on tärkeää, että tämä byrokratia kerta kaikkiaan saadaan selätetyksi. Me tarvitsemme teidän apuanne ja nämä 67 askelta on oikea keino yksinkertaistamisen suuntaan. Toivomme, että neuvosto omaksuu samantapaisen lähestymistavan. Varmaankin komissio ja jäsenvaltiot ovat myös halu, halukkaita nitistämään tämän byrokratiamonsterin ja äh, laittamaan sen häkkiin. Horisontti 2020 ohjelmassa käytetään paljon rahaa pk-yrityksiin. Jos lasketaan mahdollisesti käytettävissä olevat varat, niin kyse on 8,6 miljardista eurosta, valtava rahamäärä. Ja se uusi hanke, joka meillä on, Small Business Innovation Research System, siinä otetaan mallia hieman Yhdysvalloista. Haluamme, tehdä varma, haluamme varmistaa sen, että tuossa todellakin räätälöidään tavoitteet pk-yritysten näkökulmasta. Olen varsin luottavaisin mielin sen suhteen, että PK-yritykset todella hyötyvät Horisontti 2020 ohjelmasta. Sitten vielä muutama sana EITstä. Kommentit eivät kuulneet tulkeille. Totta kai me pidämme kiinni virallisesta määritelmästä, joka meillä on hankkeiden suhteen olemassa, eli pidämme kiinni virallisesta määritelmästä mutta jotta pk-yritykset saavat tätä uuden tyyppistä rahoitusta, niin kynnykset ovat alempana. Lainamäärä per hanke on paljon matalammalla tasolla kuin mitä se on aikaisemmin ollut, eli kynnys on paljon pienempi. Ja tämä on uusi lähestymistapa. Sitten EITstä. Tämä käsite on mielestäni äärimmäisen mielenkiintoinen, koska tässäkin yhdistyy tämä kolmikanta lähestymistapa. osaamis- ja innovaatioyhteisölle pyritään nimenomaan puuttumaan näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Me olemme vakuuttuneita siitä, että tämä väline on soveltuva väline ja saa tuloksia aikaiseksi. Kollegani tässä vasemmalla varmasti haluaa antaa vielä yksinkertais, vielä syvällisempiä tietoja tästä asiasta, mikäli niin haluatte. Sitten kulttuuriperintö, sekin on katettu kollega, joka poistui täältä, varmasti löytää viittauksen tähänkin asiaan asiakirjasta. Totta kai kulttuuriperintö on tärkeä, emmekä sitä suinkaan ole unohtaneet. Sitten vielä viimeiseksi innovaatiokommentit. Eiler ja monet muut mainitsivat, Madurelkin totesi tämän mietinnössä. Innovaatio ei rajoitu pelkästään teollisen kilpailukykyyn, vaan se on kaiken kattava periaate – kun katsomme perustutkimusta ja tätä huippuosaamista, niin jos katsomme itse käsitettä, puhumme eh, perustutkimuksen saattamista markkinoille tuotavaan muotoon. Me emme pelkästään halua kehittää tutkimushankkeita, vaan haluamme niin, että saamme konkreettisia tuotteita markkinoille innovaation tutkimuksen kautta. Tämä on suuri haaste meille. Esimerkiksi terveyden tai energian alalla, elintarvikealalla, kuljetusalalla on tarkoitus toimia niin, että tulokset todella saadaan tutkimuksesta markkinoiden käyttöön, markkinoille tuotteina. Sitten tämä teollinen johtajuuspilari, se kuuluu myös innovaation alan. Innovaatio on kaikki pilarit kattava. Horisontti 2020 pyrkii samanaikaiseksi tuloksia niin, että tutkimuksen tulokset saadaan markkinoille, vahvistetaan innovaatiota, vahvistetaan kilpailukykyä teollisuudessa niin, että yhteiskunnalliset ja kansalaisten kohtaamat haasteet voidaan ottaa huomioon. Valitettavasti joudun puhumaan näin pitkään. Kiitos. No niin, kiitoksia pääjohtajalle hänen esittämistään vastauksista. Nyt olemme hieman ylittäneet aikamme ja muistuttaisin kollegoita, että meillä on 20. maaliskuuta kuulemistilaisuus. Jos jo, joku haluaa nyt aivan lyhyesti yhden minuutin puheenvuorolla lisätä jotakin, niin siihen on nyt esittelijöillä mahdollisuus. Olkaa hyvät. Eilen ensin. Niin, en minä mitään halua kommentoida. Halusin nyt vain tästä aikataulusta vielä huomauttaa seuraavaa. Oli ehdotettu, että määräaika tarkistusten jättämiselle olisi kesäkuun 7. päivä ja keskustelu mietintöluonnoksesta käytäisiin toukokuun lopussa, mutta kun ajatellaan tätä työmäärää, niin minun mielestäni aikaa ei ole riittävästi mietintöluonnoksen eh, keskustelun ja sitten tarkistusten jättämisen välillä, joten ehdottaisin, että määräaikaa tarkistusten jättämiselle siirrettäisiin jonnekin heinäkuulle. Ja että tarkistuksista keskusteltaisiin sitten kesän jälkeen. Se olisi realistinen aikataulu, koska todennäköisesti tarkistuksia tulee 700 800 ja jopa 1000. Ja täytyy saada aika kerta kaikkiaan niiden lukemiseen. Puhu meidän kaikkien puolista, koska muuten kokemuksemme mukaan ää, seitsemännestä puiteohjelmasta, niin tämä ei tule onnistumaan. Sitten kollega Maduren. Kiitoksia kollega Madurel seuraavaksi. Eh. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Mitä aikatauluun tulee, niin voimme ehkä seuraavassa kokouksessa esittelijöiden, varjoesittelijöiden kesken tästä aikatauluehdotuksesta puhua. puhua. Tämä alkuperäinen aikatauluehdotushan nyt oli vain suuntaa antava. Puhutaan tuosta Eilerin ehdotuksesta sitten. Minun on täysin mahdoton tässä nyt vastata kaikkeen ja kaikille, mutta haluan kiittää kollegoita puheenvuoroista ja haluan kiittää komissiota tiedoista niistä vastauksista, joita se koko joukkoon kysymyksiä nyt antoi. Tämä keskustelu on ollut erittäin kiinnostava. Olemme kuulleet erittäin osuvia puheenvuoroja. Ja täytyy sanoa, että itsellänikin kysymyksiä on vielä enemmän kuin vastauksia ja siksi on ollut erittäin hyödyllistä kuulla tämä keskustelu. Me tulemme tekemään työtä koko valiokunnan kesken yhdessä ja lopulta saamme varmasti aika hyvän lopputuloksen yhteisvoimin. Kiitos. Carvalho. Kiitoksia sitten kollega Carvalho. Ei haluakaan käyttää puheenvuoroa, eikä muita sitten ole, joten olemme saaneet työmme päätökseen tältä päivältä. Ja koordinaattorit jatkavat sitten tämän kokouksen jälkeen. Kiitoksia paljon. Nähdään jälleen huomenna aamuna. Buon lavoro. Buon lavoro.